oikeuksia uskonnolliseen vapauteen Pakistanissa ja muualla. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Pakistanista on päättynyt. Meillä on seitsemän päätösasmaesitystä ja niistä äänestetään heti näiden kahden muun keskustelun jälkeen. Seuraava keskustelu koskee Brasiliaa. Cesare Battistin luovuttaminen elän seitsemän päätösaseman laatia ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Bizzotto. Olkaa hyvä. Nel diritto internazionale è rifugiato. Kansainvälisen mukaan oikeudenmukaisesti on poliittinen pakolainen ja hän on nyt kotimaisen ulkopuolella. Cesare Battisti ei ole kuitenkaan mikään poliittinen pakolainen. Hän on ollut Ranskassa vuosia, kun puhumme rikollisesta, joka on tehnyt kolme, neljä murhaa ja hän on nyt mm, pyrkinyt pukeutumaan poliittisesti, poliittiseksi uhriksi paetakseen elinkautista tuomiota. Hän on kuitenkin rikollinen, joka ei ole koskaan kattuunut tekojaan. Italian viranomaisesti ja erityisesti uhrien perheet haluavat, että hänet tuodaan oikeuden eteen.

italiassa päätökset pyytää luovuttamista ovat tapahtuneet kaikki laillisessa järjestyksessä. euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei käsitellyt valitusta ei ottanut sitä tutkittavaksi eli tämä asia on loppuun käsitelty. nyt brasilian viranomaisten tulee toimia niin että oikeus voi toimia ja luovuttaa patista. Äh, ryhmäni toivoo että ulkosuhdehallinto tekee tässä asiassa kaikkensa jotta oikeusjärjestys ja rule of law toimivat. Kiitoksia kaksi minuuttia. Kiitoksia. En nyt halua kätkeä, kuinka ikävä tämä teema ja tilanne on, koska uskon, että tämä on hyvin tärkeä aihe ja se on asia, joka koskee Italiaa ja Brasiliaa. Ja on monia alueita, joista tätä asiaa pitää käsitellä, mutta en tiedä, onko tämä se paikka, missä pitää keskustella tällaisista tapauksista. Ja kaikella kunnioituksella, ja haluan nyt todellakin todeta, että olen täysin solidaarinen uhreja kohtaan kaikkialla maailmassa, myöskin tässä tapauksessa. Ja minä haluaisin yleisemmin vähän miettiä, miten tällaiset asiat tulevat tänne parlamenttiin torstai-iltapäivänä, kun tässä kontekstissa meillä on tapaus, jossa on oikeusprosessi vielä käynnissä. Meidän ryhmälläni on vaikeuksia nyt tukea tätä ja siksi me aiomme äänestää tyhjää, ei siksi, että tämä aihe ei ansaitsisi kunnon harkitsemista, mutta mielestämme tämä nyt ei ole oikea aika eikä paikka hoitaa tätä tapausta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Angelilli. Con questa risoluzione päätöslauselmassa vetäämme Euroopan instituutioihin niin, että niiden to- diplomaattisessa toimissa näillä voisi olla rooli, kun pyritään vahvistamaan oikeuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet. Euroopan parlamentti pyytää, että oikeuksien kirja ei ole vain musteta paperilla, että kansalaiset eivät ole vain yhteisön markkinoiden kuluttajia, vaan henkilöitä, joilla on perusoikeuksia, joita ei heitä voi riistää, niistä ei voida neuvotella. Tällaisessa luottamuksen ilmapiirissä. Puhumme täällä oli eilen Battistin uhrien per, perheen jäseniä. Battisti on, on tehnyt todella verisiä hirmuisia töitä. Me luotamme siihen, että kukin tässä, täällä tekee nyt oman osuutensa. Haluaisin vielä pyytää, että pitäisimme minuutin hiljaisuuden uhrien kunniaksi. Kiitoksia. Puhemies, hyvät kollegat, olemme täällä tässä salissa muistamassa sitä, kuinka Euroopan parlamentin ja demokraattisten instituutioiden on suojeltava ja oltava terrorismin uhrien lähellä. On, on tuotava oikeuden tajua, jota kansalaiset pyytävät olemme ehdottaneet päätöslauselmaa ja pian äänestämme siitä. Brasilian ja Euroopan unionin suhteet perustuvat vastavuoroiseen tunnustamiseen, oikeusvaltioon ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Täällä ei ole mitään, mitenkään kysymys ystävyyssuhteista Italiassa. Cesare Battisti on tuomittu neljästä murhasta poissa olevana Hänellä on ollut kaikki takeet oikeudenkäynnissä, mitä, mitkä hänelle kuuluu. Sen ei ollut paikalla. Italian järjestelmä on tehnyt työnsä. Kaikki menettelyn tasot on käyty ja Cesare Battisti on tuomittu kahteen elinkautiseen tuomioon vankeuteen. Myös Ranska, hyvä puhemies ja komission sen Ranskan Battisti oli paennut ja siellä vuonna 2004 suostuttiin Italian luovuttamispyytöön ja tunnustettiin nämä tuomiot. Cesare Battisti on rikollinen, joka on luovutettava oikeuden käsiin. Brasilian päätös on vaikea ymmärtää. Brasilian viranomaiset eivät ole myöntäneet hänelle mitään poliittisen pakollisen asemaa. Se on yksi niistä lausekkeista, joiden perusteella voidaan keskeyttää kahdenkeskinen sopimus, joka Italian ja Brasilian välillä on olemassa luovuttamisasiassa. Ja tästä syystä korkeimman oikeuden päätös ei on uhreille ja julkiselle mielipiteelle käsittämätön. Hyvä puhemies, me edustamme oikeuksien Eurooppaa, oikeuksia kaikille. Oikeudet kuuluvat myös uhreille. Näin vakevista rikoksista syylliset joutuvat vankilaan. Teraz pan Czarniecki. Czarniecki. Przewodniczący, pani, panowie. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. En ole italialainen, enkä ole brasilialainen. Olen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, enkä halua, että Euroopan unioni on millään tavalla epäsymmetrinen. Haluaisin, että samat oikeudet toteutuvat kaikkialla – Toivoisin, että murhaajaa kohdellaan samalla tavalla kuin murhan uhraja. Oikeudenmukaisuutta kaikille. Tämä on yksi perusperiaatteita. Ihmisoikeusperiaate ja myöskin Euroopan unionin perusperiaate. Uskon, että tässä tapauksessa henkilö, joka ei ole niinkään emotiivisesti sotkeutunut tähän keskusteluun, pystyy ilmaisemaan objektiivisesti kantansa, objektiivisemmin kantansa. Minun mielestäni tässä ei saa syntyä minkälaista epätasapainoa. Sellaista äänestäjät ja veronmaksajat eivät ymmärtäisi. Minun mielestäni Brasilian korkeimman oikeuden tuomio on sellainen, jota tavallinen ihminen ei voi ymmärtää, mikä sen tarkemmin lukee. No, no. We will hear the, the... Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat, ensimmäisenä kansanpuolue ja Mauro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä edustaja Rueda. Eilen järjestettiin lehdistötilaisuus täällä parlamentissa uhrien perheen jäsenet e- eh, ehdottivat hyvin tasapainoisesti entä puhuvat tästä dramaattisesta tapauksesta. He eivät halua kostoa, mutta he haluavat oikeutta. Ja jotta näin kävisi, Cesare Battisti on luovutettava. Ja jotta Battisti luovutettaisiin, me haluamme, että tämän parlamentin kautta Euroopan parlamentti voisi antaa auktoritaarista uskottavaa kaikupohjaa tälle pyynnölle. Ei kostoa, mutta oikeutta tarvitaan. Euroopan unionin poliittinen hanke, siinä olemme yhdistäneet arvomme ja ihanteemme jotta voimme päästä eroon totalitaarisista ideologioista ja väkivallasta, terrorismin kauhuista, jotta tähän, tähän päästään. Meidän on tänään vahvasti pyydettävä, ei kostoa, vaan oikeutta. Kiitoksia. Grazie. On behalf of... Kiitoksia sitten sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä SUSTA puhemies hyvät edustajat hyvä komission jäsen liian usein käy niin että intellektuaalit tai joidenkin maiden instituutiot eivät suostu ymmärtämään Italian terrorismi-ilmiötä ja esittävät kysymyksiä koskien tuomiojärjestelmämme luotettavuutta. Batistin luovuttamisesta kieltäytymistä emme voi hyväksyä. Bat- Tiisti on aika epämääräinen henkilö. Hän, hän on peräisin aikakaudelta, jolloin monet nuoret taistelivat politiikan varten ja, jo, ja, ja, ja joutuvat siellä kärsimään. Monet, monissa maissa on ollut samantapaisia tilanteita, mutta Italia on omassa luokassaan ter- terrorismin taistelusta tulee myös kansallista yhteisyyden tunnetta. Haluamme, että Batisti luovutetaan Italian tuomioistuimille eh, niin kuin sadoissa muissakin tapauksissa. Eh, se voi osoittaa, että, että tuomio on myös kor, korvaus ja, ja voidaan myöskin uudelleen sopottaa yhteiskuntaan. Kiitos. Madame Figureido on... Kiitoksia sitten Figueiredo qe puolista puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä nyt käsitellään aihetta, joka ei oikeastaan ole mikään kiireellinen tapaus. Kiireellisiä tapauksia kyllä olisi pilvin pimein, jos ajatellaan vaikka AY-liikkeiden edustajien murhia Kolumbiassa tai Ecuadorissa tai Palestiinan tilannetta – jos halutaan puhua Brasiliasta, niin varmaankin olisi kiireellistä osoittaa solidaarisuutta niille kansoille, joissa on kärsitty tulvista, esimerkiksi Rio de Janeirossa. Nova Friburgoon, Metropoli ja Teresapolis kaupungit erityisesti ovat tästä kärsineet. Yli 700 on saanut surmansa. Yli 3000 on jäänyt kodittomiksi ja siellä on valtavia materiaalisia vahinkoja. Ja on ikävää, että Euroopan parlamentti ei ota kantaa näihin tragedioihin, että me pyydä, että komissio osoittaisi solidaarisuutta uudelle Brasilian presidentille ja osoittaisi, että olemme valmiit auttamaan heitä. Haluaisimme nyt onnitella Dilma Rousseffia hänen siitä, että hänet valittiin presidentiksi ja me haluamme olla solidaarisia näiden tulvien uhreja kohtaan ja kaikkien luonnonkatastrofien uhreja kohtaan. Me haluamme korostaa tässä päätöslausumassa sitä, että on noudatettava oikeudellisten laitosten päätöksiä. Cesare Battisti on vankilassa ja hän odottaa nyt korkeimman oikeuden päätöstä ja tässä ei tarvita parlamentin painostusta ja siksi meidän pitäisi vetää pois tämä päätöslauselma. Rising is... Speroni nosti sinisen kortin. Puhemies, haluaisin vastata kollegalle, joka puhui monista muista kiireellisistä asioista. Haluaisin todeta, että toisin kuin monissa muissa vähemmän kiinnostavissa asioissa. Tässä on kysymys kiireellisestä asiasta, johon liittyy yksi EUn ulkopuolinen ja yksi EUn sisällä oleva maa. Kyseessä ovat myös kansalaiset, joita on murhattu tai vammautettu. Kyseessä ovat Euroopan kansalaiset. Thank you. Madame. Kiitoksia. Figueiredo, haluatteko vastata tähän? O que eh, já, já disse e volto a repetir é que... Niin minä jo sanoin ja voin vielä toistaa, että kyse ei ole todellisesta kiireellisestä tapauksesta. Mehän tiedämme, että oikeuslaitoksen instituutiot Brasiliassa käsittelevät tätä asiaa. Italian kansalainen on vankilassa Brasiliassa, ja me vain sanomme, että parlamentin nyt ei pitäisi painostaa Brasilian oikeuslaitosta. Meidän pitää odottaa, että se tekee päätöksensä aikanaan. Ja kiireellisten tapauksen osalta olisi paljon kysymyksiä myöskin Brasiliassa solidaarisuus uhreja kohtaan näiden tulvien jälkeen. Yli 700 ihmistä on saanut surmansa. Siinä kaikki. Angelilta tuli taas sininen kortti. Sì, una semplice domanda. Haluaisin esittää kysymyksen edustaja Figereillä. 30 vuotta on kulunut siitä, kun nämä henkilöt murhattiin. Eivätkö 30 vuotta riitä siihen, että lopultakin kiireellisesti vaadittaisiin oikeutta? Hmm. Annan Figueiredo. Figueiredo, olkaa hyvä. Já eh, dissemos e voltamos a repetir me olemme jo todenneet ja voimme vielä toistaa, puhemies, että kyse on nyt tästä tavasta, jolla tätä asiaa käsitellään. Me keskustelemme tästä nyt hetkellä, jolloin pitäisi keskustella kirjallisista asioista. Ja nyt sen jälkeen, mitä edustaja totesi, tämän asian, josta olisi voitu puhua jonain toisena hetkenä mutta tämä nyt ei ole mitenkään kiireellinen tapaus. Kiireellistä on nyt osoittaa solidaarisuutta 700 kuolleille ja kotinsa menetteleille näiden luonnonkatastrofien jälkeen Brasiliassa. Kiitos. To our next speaker. No niin, sitten seuraava puhuja Provera. Kiitoksia puhemies. Cesare Battisti ei ole mikään romanttinen sankari, niin kuin joku hänet on täällä maalailut, vaan hirvittävä rikollinen, joka on tuomittu ryöstöstä ja neljän henkilön murhaamisesta luodilla niskaan. Hän on epäoikeudenmukaisesti hyötynyt Mitterrandin doktriinista koskien poliittista turvapaikkaa ja jotkut ranskalaiset vasemmista intellektuaalit ovat häntä suojelleet. Nyt hän on painut Brasiliaan säästyäkseen vankilalta ja presidentti Lula pelasti hänet väärällä päätöksellä luultavasti poliittisista syistä ottamatta huomioon uhrien ja heidän perheenjäseniensä kärsimystä. Parlamenttimme vetoaa Brasilian viranomaisiin ja komissioon haluamme, että noudatettaisiin oikeuden sääntöjä ja kahdenvälisiä sopimuksia, mutta lisäksi haluamme vahvistaa periaatteen, jonka mukaan mikään ideologinen syy ei voi oikeuttaa murhaa, eikä minkään valtion pidä taata rankaisemattomuutta. Emme saa unohtaa sitä, että on olemassa myös moraalisen korvauksen eettinen arvo suhteessa uhreihin. Tämä on niiden kaikkien sivi, sivistyneiden yhdyskuntien yhteiskuntasopimuksen mukaista. Our next speaker is Senor Jakol- Kiitoksia sitten Jakolino. Puhemies, hyvä komission jäsen. 31 vuotta sitten uhrit vuodattivat verensä Batistin ja hänen joukkojensa hirmutekojen takia. Tätä ei ole vieläkään unohdettu. Perheenjäsenien tuskasta kuulimme eilen lehdistötilaisuudessa Strasbourgissa. Se on todellinen osoitus siitä. Kollega Mastella, joka oli tuolloin oikeusministeri italialaisen hallituksessa, hän ponnisteli äh, ahkerasti ja pyrki saamaan oikeuden toteutumaan Batistin tapauksessa. Tänään uhrien perheenjäsenten kanssa Italian kansalaiset ja koko maan Euroopan parlamentti äh, ovat yhtenä rintamana yhteisen päätöslauselman takana ja pyytävät toiselta maalta, Euroopan ja Italian ystävää maalta, välitöntä Batistin luovuttamista. Kyseessä on rikollinen terroristi, joka on tuomittu lopullisesti. Näin voitaisiin tuoda lohtua näille tähän kärsimykseen, joka jotain liian kauan kestänyt. Kiitoksia. Grazie. Now we have Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on noin parikymmentä nimeä listalla. Onko siellä nyt sininen kortti taas? Siis sininen korttiko? Haluatteko siis puhua edelliselle puhujalle? Are you raising a blue card that you want to... Siis haluatteko esittää kysymyksen edelliselle puhujalle? Selvä. No niin, kollegat siis. Täällä on nyt ongelma. Täällä on parikymmentä nimeä listalla. Tällä kertaa annan puheenvuoron vain niille, jotka eivät saaneet puheenvuoroa edellisen aiheen kohdalla, eli Pakistanin kohdalla. Eli teitä on noin 6-7 siis, jos käy. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Fidanza. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Delinquente di non grande cali. Battisti ei, oli pikkurikollinen, jolla oli kuitenkin älyä riittävästi. Hänestä olisi voinut tulla myös poliitikko. Hänen ryhmänsä, hänen ryhmänsä uhrat eivät ole pyytäneet kostavan oikeutta niin, että hän joutuisi istumaan tuomionsa kun puhutaan tänä Cesare Battistista ja hänen uhreista ja perheenjäsenistä, on muistettava, että kyseessä oli tavallinen rikollinen, jolle on annettu elinkautinen tuomio neljästä murhasta. Hänet löydettiin ensin Meksikosta, sitten Ranskasta, nyt Brasiliasta. Jotkut kuvailevat häntä romanttiseksi, vallankumoukselliseksi eikä tavalliseksi murhaajaksi. Battisti pitäisi saada takaisin Italiaan. Kyse ei ole jälleen kerran yhdestä poliittisesta vainosta, vaan aivan oikeutetusta EUn perustajajäsenen pyynnöstä kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Order. Sanok, pyöristyspuheenvuoro. Haluaisin todeta, että en ole samaa mieltä teidän päätöksestänne olla antamatta puheenvuoroa niille, jotka puhuivat Pakistan keskustelua. Tämä on aivan eri keskustelu. Mutta joillakin mailla, muillakin valtuuskunnilla ja poliittisilla ryhmillä saattaa olla mielipiteitä kuitenkin, huolimatta siitä, jotka puhuneet vai eivät. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on täysin toinen keskustelu, mutta me olemme antaneet kaksi minuuttia. Eli voin antaa puheenvuoron kahdelle ihmiselle. Jos te olisitte minun paikallani, niin kuinka te sitten toimisitte? Haluan olla reilun kaikkia kohtaan, jotka eivät puhuneet edellisen keskustelun kohdalla. Ja haluan antaa puheenvuoron kullekin poliittiselle ryhmälle. Ja no tietysti nyt tässä asiassa lähinnä italialaiset ovat puhuneet, eli nyt haluan antaa puheenvuoron muille kuin italian kielisille. Korhola on seuraava. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ymmärrän jossain määrin joidenkin kollegoiden turhautumisen Cesare Battistia koskevan päätöslauselman kiireellisyyteen

että demokratian ja oikeusvaltion periaatteita sekä ihmisoikeuksia kunnioitetaan. rikollisen nostamista poliittisen pakolaisen asemaan ei tule hyväksyä. Kiitos. Thank you, Madam Kretu. It's our next. Kiitoksia, Kretu. Microphone, please. Consider că respectarea independenței justiției e norma fundamentală. Uskon, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on tärkeä periaate sekä eu että Brasiliassa, ja sen pitäisi olla tärkeämpi periaate kuin minkään muun perusteen. Uskon, että erinomaiset suhteet näiden kahden osapuolen välillä ovat vielä paremmat, jos on oikeudellista yhteistyötä, eli Cesare Battisti, joka tuomittiin elinkautisen neljästä murhasta, pitäisi viimeinkin luovuttaa Italiana. Italian ja Brasilian välillä on luovutussopimus, kahdenvälinen sopimus, ja meidän tulisi kehottaa Brasiliaa noudattamaan tätä sopimusta. Ja koska tämä on hyvin poliittinen tapaus, meidän pitäisi käydä keskustelua Brasilian uuden presidentin kanssa. Sitten Vergia. Oui, tout d'abord, mes chers collègues. Hyvät kollegat, olen aika ihmeissäni siitä, että täällä on näin paljon jäseniä torstai-iltapäivänä. Minä olen täällä aina torstai-iltapäivisin ja minun mielestäni tämä yhtäkkinen kiinnostus ihmisoikeuksiin on aika poikkeuksellista. Olen oikein tyytyväinen siitä. Tosin joudun toteamaan, että kyseessä on lähinnä Italian edustajat. Heitä ei yleensä ihmisoikeudet juurikaan kiinnosta. Ja sitä paitsi Vous voulez vous expliquer, mon cher collègue, mais faites-le dans le... Jos haluatte jotakin sanoa, niin sanokaa se mikrofoni, niin minä kyllä vastaan. Tämähän on muuten henkilökohtaista syyttelyä. Vous êtes italien, je suis français. Te olette italialainen, minä olen ranskalainen, minä kunnioitan teitä italialaisena. Kuka tahansa voi todeta, että täällähän on selvästi enemmistä italialaisia. Se on poikkeuksellista torstai-iltapäivinä. Je suis là tous les jeudis après-midi. Minä olen täällä jokaisena torstai-iltapäivänä, hyvä herra. Minä olen täällä aina. Alors laissez-moi parler. No antakaa minun nyt rauhassa puhua sitten. Quiet colleague. Eli kollegat nyt hiljaisuutta. Minä en yleensä keskeytä muita, enkä siedä sitä, että minut keskeytetään. Hyvä puhemies, voisinko puhua? Rion. Jatkakaa vain tosiaan. Finish your statement, madam Vergier. Je constate aussi Totean myös, että yleisesti Italian jäsenet ensimmäisenä pyytävät, että kunnioitetaan heidän demokratiaansa ja ei, eikä puututa heidän omiin asioihinsa. Tämä on toteamus. Riittää, kun katsotaan, mitä täällä on keskusteltu aikaisemmin. Nyt ei ole kyse siitä, onko Cesare Battisti syyllinen vai ei. Minä kyllä tiedän ja puhun nyt teille. Tiedän, että lyijyn raskaat vuodet olivat raskaita aikoja. 60-luku se oli raskasta italia, italialaisille. Tiedän, että siitä on tullut paljon uhreja, mutta tiedän myös, että kaikki syylliset, jotka ovat tehneet iskuja, eivät ole tuomittu Italiassa. Kaikki iskuja tehneet henkilöt eivät ole tuomittu Italiassa. Voisinko saada puhua keskeytyksettä? Tämähän on aivan kuin kansallinen parlamentti. Eihän tällaista yleensä Euroopan parlamentissa nähdä. Hyvä puhemies, voisiko olla mahdollista saada puhua rauhassa? To finish your Saatte vielä 10 sekuntia, koska te olette nyt ylittäneet jo aikanne. No, niin. Nämä keskeytykset mukaan lukien tietysti. Minusta torstai-iltapäivisin meidän ei pidä puuttua Italian ja Brasilian välisiin suhteisiin. Meidän on pyrittävä saada noudattamaan oikeutta mutta jätetäänpä Brasil- Brasilian tuomioistuimille aikaa tehdä päätöksensä. Brasi- siihen on otettu yhteyttä korkein oikeus ei ole vielä antanut tuomiotaan. Tämä asia... Anteeksi, nyt minun, täytyy, nyt, minun, nyt minun täytyy keskeyttää. Meillä on yksi minuuttia tähän puheaikaan. Niin tiedän, että teitä on keskeytetty, mutta olette olleet jo puhuneet kolme minuuttia. Sininen kortti nousi Angelililta. Oletteko valmiita Tämä on aivan uskomatonta, en edes ehdi lausetta loppuun sanomaan. For the statement. Yes, there were... Teillä on minuutti aikaa. Tiedän, että teitä keskeytettiin ja annoin teille vähän ylimääräistä aikaa, joten nyt Angelilli nosti sinisen kortin. Haluatko vastata hänelle? Virgia, haluatko vastata Angelillin kysymykseen? Respectez mes Puhemies, minä kyllä kunnioitan kollegoita ja haluaisin vastata heidän kysymykseen. Toivon, että he kunnioittavat minua samalla tavalla. Thank you. Madam Kiitoksia Angelille. Allora, se lei, eh, onorevole Ver- Rova Bergia, jos kunnioitatte kollegoita, niin, niin eihän teidän pitäisi sallia sellaista, että sanoisitte, että Italian kollegoita ei koskaan kiinnosta ihmisoikeudet. Olen ollut täällä 16 vuotta. Voitte kyllä tarkistaa mitä olen parlamentissa tehnyt, enkä todellakaan ansaitse mitään opetuksia ihmisoikeusalalta teiltä. Madame Angelili, that was a... Angelili, tämä oli lausunto. Sininen kortti tarkoittaa sitä, että teillä pitää olla jonkinlainen kysymys. nome dei miei colleghi. Kollegoideni nimissä haluaisimme kysyä, hävettääkö teitä vai eikö sellainen tapaus, että te, voisitteko nousta ylös? Tällä on siis kyseessä neljä henkilöä. Tiedättekö, mitä he tekivät? He olivat hyvin vaatimattomia ihmisiä. Yksi oli vartija, yksi oli teurastaja, toinen kolmas kauppias ja sitten vielä turvamies. Eilen näiden henkilöiden lapset, he, jotka olivat 3-10-vuotiaita, kertoivat meille, että joka ikinen päivä elämässään he muistavat vanhempiaan, jotka hukutettiin veritynnyriin. Eikö tämä ole hävittävää? No niin, kysymys on selkeä. Velsi, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, je, je Puhemies, Minusta tämä on henkilökohtainen hyökkäys. Ei minua hävetä, koska sanoin, että pidin 60-lukua vaikeina aikoina Italialle. Ne olivat todella vaikeita aikoja Italialle. Tiedän, kuinka paljon uhreja Italiassa siitä on, sinä aikana on tullut. Minua on tämä ajanjakso kiinnostanut henkilökohtaisesti. Minua ei hävetä ollenkaan. Minä en kyseenalaista näitä uhreja. Minä kyseenalaistan ainoastaan sen, että italialaiset edustajat hyödyntävät äh, torstain ihmisoikeudelle omistettua iltapäiväkeskustelua äh, sen tällaisen italialais-brasilaisen kysymyksen käsittelyyn. Minä toivon, että äh, komission jäsen vastaa meille tämän suuntaisesti. Euroopan unionin ei pidä puuttua Italian ja Brasilian välisiin suhteisiin. Se ei ole sen rooli nämä keskustelut on omistettu ihmisoikeuksille. Enkä minä tarvitse mitään opetuksia tässä asiassa. I don't accept few more uh, blue cards. We had... No niin, tässä on nyt kuultu argumentteja ja vasta-argumentteja. Nyt siirrymme sitten seuraavaan puhujaan. Onko työjärjestyspuheenvuoro Maurolla? Puhemies, haluaisin vedota työjärjestykseen jossa viitataan esityslistaan. Haluaisin muistuttaa, että tämä kohta on esityslistalla. Päätöksen ovat, on, päätös on tehty puheenjohtajakokouksessa ja se on vahvistettu viime maanantaina täysistunnossa. Ei se ole esityslistalla italialaisten edustajien tahdon takia, vaan ensin puheenjohtajakokous ja sitten koko parlamentti hyväksyi tämän asian esityslistalle. So it was and so it, so it is. Näin oli. Sitten viimeinen puhuja, Rossi. Prego. Grazie, Presidente. Indispensabile. Kiitoksia, puhemies. On aivan välttämätöntä, että EU on Brasilian ja Italian sopimuksen takajana koskien luovuttamista. Brasilian korkein oikeus on myöntynyt luovuttamiseen Batisti on seitsemässä tuomioistuinkäynnissä tuomittu syylliseksi ja poissa olevana hänet on, on tuomittu elinkautiseen vankeuteen neljästä murhasta. On kuitenkin uskomatonta, että Brasilian entinen presidentti ei suostunut luovuttamaan häntä Italialle. Maatani myös on hävätty niin, että, että, että Brasiliassa on, on vierailtu Batistin kanssa ja valokuvattu itseään hänen kanssaan ja juhlittu tästä oikeudesta on pidettävä kiinni ja on kunnioitettava näitä uhreja ja uhrien perheeniseniä. Eilen tapasimme heitä täällä Strasbourgissa kerrankin. Kaikki läsnäolijat poliittisista väristä huolimatta olivat yhtä mieltä asiasta. Grazie, and now I give the floor. Kiitoksia sitten komission jäsen ja saamme kuulla komission kannan tästä tapauksesta. Thank you. Uh... Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, komissio on täysin tietoinen presidentin hiljattaisesta päätöksestä kieltäytyä luovuttamasta tätä Italian kansalaista Batistia, joka on uh, poissa olevana tuomittu useampaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen Italian tuomioistuimissa. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne ja haluaisin osoittaa myötätuntoani uhreja ja heidän perheitään kohtaan. Kuitenkin komissio katsoi, katsoo, että sillä ei ole liikkumavaraa tässä tapauksessa. Euroopan unioni ei ole tehnyt luovutussopimusta Brasilian kanssa. Ja vaikka sellainen olisikin ollut olemassa, EUlla ei olisi ollut mahdollisuutta puuttua yksittäiseen luovutustapaukseen. Luovutuspäätökset unionin jäsenvaltioiden kesken tai jäsenvaltion ja kolmannen maan kanssa ovat täysin kyseisten maiden oikeuslaitosten päätettävissä. Sopimus rikosoikeudellisesta yhteistyöstä Brasilian kanssa perustuu vuoden 1989 sopimukseen. Brasilian viranomaiset ovat käyttäneet omaa harkintavaltaansa hyväkseen lainmukaisesti ja kieltäytyneet luovuttamasta Batistia. Here, in the clearest way. Haluaisin lisätä erittäin selkein sanakääntein, että tämä luovutustapaus on tapaus, jonka suhteen ei ole millään tavalla epäilytä niitä korkeita standardeja, joita Euroopan unioni Italian oikeuslaitokselta odottaa. Tätä ei paljon yhtään. Item of. Kiitoksia. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Meillä on kuusi päätösasmaesitystä ja niistä äänestetään